Good morning. Huomenta, kollegat. Minä korvaan, kuten tiedätte, puheenjohtajamme Busekin, joka on Puolassa tänään. Kyvykkään puheenjohtajamme. Esittelisin toimitusjohtajan yhteisyrityksestä Barent Ferrachtart ja Valdemar Kythis, joka on yksikön johtaja sitten biopohjaisille tuotteille ja valmistukselle. Muistuttaisin, että BBI on ainoa uusi teknologian aloite, joka juontuu horisontti 2020. Se perustettiin tänä kesänä sen jälkeen, kun oli ollut menestyksekkäät neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa ihan viime tammikauden lopussa paketista, jossa oli monia PP-kumppanuuksia. Onko herra Van Nistelrooy paikalla? Hienoa, tervetuloa teillekin. Hän on esittelijänä tässä aiheessa tänä aamuna. Tunti 15 minuuttia alustuksille ja sitä seuraavalle keskustelulle. Ja nyt pyytäisin, että herra Ferachtert puhuu aiheestaan. Ja teillä on 10 minuuttia käytössä, ne olkaa hyvä. Thank you, Mr. Henkel, for your very kind introduction. Kiitokset näistä ystävällisistä sanoista. Niin hyvät naiset ja herrat, on ilo olla täällä aamulla keskuudessani. Keskuudessani haluaisin aloittaa kiittää kiittämällä niistä ponnisteluista ja johtajuudesta, jota tämä valiokunta on osoittanut tukiessaan edellisen komission ehdottamia aloitteita. Eritoten herra Van Nistelroita kiittäisin ja olen iloinen siitä, että hän on täällä tänään. Tänään yritän hyvin nopean yleiskatsauksen luoda teille siitä, mitä me tarkoitamme bioteknologialla – biotaloudella. Ja muutamia sanoja siitä, miksi kannattaa olla julkisyksityinen kumppanuus tällä alalla ja mitä se tarkoittaa biopohjaisella teollisuuden alalla ja mitä sillä yritetään saavuttaa. No, katsotaanpa, eivätkö nämä minun tekstini nyt näy täällä. No, kohta ne tulevat sinne. Biopohjainen teollisuuden ala taloutena on sellainen ala, joka perustuu uusiutuviin biologisiin lähteisiin, toisin kuin fossiiliset polttoaineet. Tässä on kysymys biopohjaisista polttoaineista liikennettä varten, teollisuudella ja niin edelleen. Näitä vartenhan me tänä päivänä vielä pitkälti käytämme fossiilisia polttoaineita. Tällä biopohjaisella taloudella me haluamme luoda sellaisen talouden, joka on paljon kestävämpi, ympäristöystävällisempi, puhtaampi ja lyhyesti sanottuna tarjoaa paremman tulevaisuuden tuleville sukupolville. Biotalous Siinä pohditaan sitä, mitä voidaan tehdä, jotta saadaan parempia, puhtaampia biologisia resursseja ja tehokkaita prosesseja. Tarkastelemme myös kuluttajamarkkinoita ja sitä, millä tavalla ne voidaan ottaa tähän mukaan. Tätä tehdessämme Euroopassa emme toimi mitenkään eristyksissä. Itse asiassa Muuallakin maailmassa tapahtuu tämän asian osalta paljon. Yhdysvalloissa, Brasiliassa, osittain Kakkois-Aasiassa. Nämä ovat sellaisia maailman alueita, joilla on useita etuja verrattuna Eurooppaan. Eritoten ajatellen edullisia mm, viljelykasveja, ajatellen vaikkapa maissia ja sokerijuurikasta, jotka ovat tärkeitä biologisten resurssien hankinnan kannalta. Niin, tämä nyt toteutetaan sitten biojalostamien, biojalostamien kautta. Ja se mitä me ehdotamme tässä, on se, että tarkastellaan näitä ei-elintarvikelajeja, eli toisen sukupolven biomateriaalia. Kun tarkastelemme julkis-yksityisiä kumppanuuksia, teemme sen siksi, että se on meidän mielestämme selvä pui, luo selvät puitteet tulevaisuudelle – se on selkeä komissiolle, se on selkeä teollisuudelle. Teollisuus, kun se tarkastelee näitä julkisyksityisiä ohjelmia, kuten Horisontti 2020, niin teollisuudella ongelmana on ollut se, että tällainen kaksivuotinen ohjelma sykli on hankaloittanut teollisuuden osalta pitkäaikaisia investointeja. Julkisyksityinen kumppanuus sillä päästään eroon tästä vaikeudesta, koska siinä aikajänne on noin 10 vuotta. Tässä myös tuodaan useita teollisuuden sektoreita yhteen muiden talouden toimijoiden kanssa. Julkisyksityinen kumppanuus tarjoaa näille teollisuuden aloille mahdollisuuden yhdistää voimiansa. Tällä tavalla pystymme myös voimien yhdistämisen lisäksi saamaan kaiken asiantuntijuuden käyttöön ja lisäämään resursseja sellaisille aloille, joita olisi hankala rahoittaa yksittäisen rahoittajan tai institutionaalisen rahoittajan toimesta. Julkisesta näkökulmasta katsottuna tässä on useita eri etuja saadaan rahoitusta näille alo- aloitteille. Nämä aloitteet julkiselta sektorilta tulevat lähinnä Horisontti 2020 ohjelmasta. Teollisuus tuo tähän lisää vielä 2,8 miljardia euroa. Ja viimeisimpänä vain ei vähäisempänä meillä on julkisyksityisen kumppanuuden osilta aloite, joka varmistaa sen, että kyllä se, mitä tehdään, se tulee olemaan todella tulossuuntautunutta. Itse aloite siinä ei tarkastella pelkästään kemian teollisuutta tai muoviteollisuutta, energiateollisuutta, vaan yritetään kaikki tämä tuoda yhteen. Emme tarkastele pelkästään metsäteollisuutta tai muita aloja, vaan kaikki liittyy biotalouden kehittämiseen. Sitä ei tänä päivänä ole vielä niin vahvasti olemassa eri toimijoilla. Talouden toimijoilla, teollisuuden toimijoilla ei ole vielä ö, paljon kokemusta yhteisestä toiminnasta. Haluamme tuoda yhteen teollisuuden ja talouden toimijoiden kanssa myös loppukäyttäjät Ajatellen vaikka polttoaineita, elintarvikkeita, kemikaaleja ja niin edelleen. Kuten alussa mainitsinkin, tämä valiokunta on äärimmäisen vahvasti tukenut biopohjaisten teollisuuden alojen yhteisyritysaloitetta. Tämähän hyväksyttiin kesän aikana ja astui voimaan kesän lopussa. Ja nyt ollaan otettu ihan pieniä askeleita eteenpäin täytäntöönpanossa. Me olemme jo ensimmäisen kilpailukierroksen aloiteehdotukseksi avanneet. 3,7 miljardia tässä on tämä budjetti, noin miljardi tulee horisontti 2020-2,7 miljardia teollisuuden puolelta. Julkinen puoli on Euroopan komissio ja yksityinen puolue, puoli on tällainen biopohjaisten teollisuuden alojen yritys, yhteisyritys. Tämä on luotu juuri tätä ohjelmaa varten. Me panemme tätä ohjelmaa täytäntöön Horisontti 2020 sääntöjen pohjalta ja tämä perustuu avoimuuden periaatteelle. Jokainen yritys voi osallistua tähän. Tässä on myös läpinäkyvyyttä. Kaikki säännöt on, e, ovat tunnettuja, ne on etukäteen määritelty. Ja sitten tässä kolmantena kriteerinä on vielä asiantuntijuus. Nämä ovat erittäin asiantuntijuuteen pohjautuvia hankkeita. Ja kuten sanoin, tavoitteena on luoda uusia biopohjaisia arvoketjuja Euroopalle, jotka perustuvat toisen sukupolven biojalostamoihin. Sitten meillä on tämä BIC, bio pohjaisten teollisuuden alojen yhteisyritys tässä yksityis, yksityisen sektorin kumppanina. Tässä on 70 täysin jäsentä, tässä on suuria teollisuuden yrityksiä, pk-yrityksiä ja yhteisyrityksiä. Tässä on noin 121 liitännäisjäsentä, yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja niin edelleen. Ja tässä tämä kattaa hyvin monia eri talouden aloja, elintarviketeollisuus, kemian teollisuus ja niin edelleen. Ja tässä on jäseniä ympäri Eurooppaa. Yhtäkään eurooppalaista valtiota, EU-valtiota ei ole varmaankaan jätetty tästä ulkopuolelle, joten tämä on äärimmäisen edustuksellinen. Nyt ensimmäinen ö, kilpailu on julkaistu. Tällä tavalla ohjelma siis pannaan täytäntöön. Aloitetaan tästä horisontti 2020 sääntöjen pohjalta. Tämä tulee tapahtumaan joka vuosi. 15. lokakuuta tänä vuonna päättyi tämä ensimmäinen aloite kilpailukierros. Ja näin ollen ensimmäiset suuret sopimukset voidaan allekirjoittaa ensi vuoden maaliskuussa. Jos tarkastelemme tätä aloitetta hieman laajemmasta näkökulmasta, niin tässähän on kysymys siitä, että yritetään auttaa pitkäaikaista kestävää kehitystä Euroopassa ja parantaa Euroopan kilpailukykyä. Tässä on kysymys vahvasti uusien työpaikkojen, talouskasvun luomisesta ja investointien teollisuuden puolen investointien kasvattamisesta teollisuushankkeisiin. Tärkeää tässä myös on se, että tämä on sellainen ohjelma ja aloite, joka auttaa meitä irrottautumaan riippuvaisuudestamme fossiilisista polttoaineista. Ja me haluamme tässä tarjota elinkelpoisen vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille. Esimerkiksi kun ajatellaan ilmastonmuutosta ja energia toimitusvarmuutta, energiaturvallisuutta, ne kuuluvat myös tähän. Ja tämä johtaa minut viimeiseen kalvoni Uusi komissio on aloittanut nyt toimintansa ja komission jäsen Moidos, joka vastaa näistä kysymyksistä, on selvästi sanonut, että, että tässä asiassa on kysymys kestävästä kehityksestä. Hän on sanonut, että vihreä kasvu liittyy vahvasti talouskasvuun. Jos ei kes, jos ei kasva kestävällä tavalla, niin, tavalla, niin silloin ei edes kannata yrittää kasvun saavuttamista. Kiitos. Like the... Kiitos herra Ferachtert. Sitten puheenvuoron saisivat koordinaattorit ja herra Van Nistelrooy aloittaa, joka on myös tässä ollut äh, <clears throat> esittelijänä. Kiitos. Vaikkakaan en ole ITREN jäsen, niin tulen seuraamaan tätä hyvin tarkasti. Olen hyvin äh, tyytyväinen tästä, että asia otettiin käsittelyyn ja että se tehtiin näin nopeasti. Me näemme paljon eurooppalaisia ohjelmia myös horisontissa, mutta näemme, että niissä tämä käynnistys äh, ei ole nopea. Tämä on nyt uusi aloite ja sitä ei millään muotoa saa estää eikä sitä saa estää se, mitä on jäänyt jäljelle vanhalta jaksolta. Se ei ole meidän kuormituksemme ja taakkamme. Toisekseen haluaisin painottaa sitä tosiasiaa, että, minkä te sanoitte, nimittäin, että kaikki maat osallistuvat tähän aloitteeseen. Yritykset, yliopistot, kaikista maista. Ja tätä minä painotan koska Horisonto-ohjelmassa yli 90 prosenttia vanhat jäsenmaat rohmusivat. Horisontin budjetista 90 prosenttia meni vanhoihin jäsenvaltioihin. Ja tämä ohjelma on sellainen, jossa todellakin voidaan työskennellä Romaniassa, puolessa joka puolella. Ja jos katselee näitä intressejä näistä maista, niin ovatko ne todellakin edustettuina tässä biojätetalousohjelmassa vai istuvatko ne vain pöydän ääressä? pyytäisin, että te katsotte suoraan, mitä alueellisille varoille tapahtuu. Minä tiedän, että siellä on tehty tällaista hyvin järkevää, älykästä erikoistumista ja tämä on otettu mukaan tähän biopohjaisten teollisuuden alojen yhteysyritykseen. Minä tiedän, että se mitä nyt tehdään ei vielä kaikki ole erinomaista, mutta älkää jättäkö pois sitä, jos he tuovat alueellista rahastoista mukaan. Minusta ne, nämä yritykset pitäisi ottaa myös mukaan. Tämä saattaa olla hyvin tärkeää tulevina parina kolmena vuotena. Joten onnittelut tästä nopeasta käynnistyksestä. Roy, also thank you for your contribution to the overall Kiitos herra Van Ja sitten puheenvuoron saa Lopes Permejo. Hyvää huomenta ja kiitoksia se merkitys, jonka bioteollisuuden ala on saavuttanut ajatellen Euroopan unionin julkisyksityisen sektorin investointeja, tämä on tärkeä innostus pääomavaltaiselle teollisuuden alalle, joka ei kuitenkaan ole työvoimavaltainen, paitsi jos tietysti tässä otetaan pk-yritykset vahvasti mukaan. Bioteollisuuden ala on yksi niistä sektoreista, joille kaikista hankalinta on uusien yritysten päästä mukaan, koska tarvittaviin laitteisiin tarvitaan paljon investointeja. Kun ajatellaan tätä investointi sektorille pääsyn esteitä. Mitä, kysyisin teiltä, mitä voidaan tehdä julkisyksityisissä ohjelmissa, jotta poistettaisiin nimenomaan nämä markkinoille pääsyesteet PK-yrityksiltä? Tällainen julkisyksityinen rahoitus voi olla tärkeä apu alan yrityksille, joilla ei ole riittävästi omaa pääomaa. Ja tällä tavalla voidaan poistaa myös osallistumisesteet PK-yrityksiltä. Tässä täytyy olla merkittävä yhteisrahoitusosuus tällä alalla. Tämä ongelma, joka liittyy PK-yritysten ottamiseen yhteisyritykseen, sen täytyy olla mukana näiden yritysten toimintaohjelmissa ja toimintasuunnitelmissa, mutta me emme ole löytäneet sellaisia valvontajärjestelmiä, jotka varmistaisivat sen, että PK-yritykset olisivat edunsaajina tässä ja hyötyisivät näistä ohjelmista. Suuri teollisuus luo miljardivoittoja ja tämä ohjelma saattaakin olla loppujen lopuksi farsi, joka vain helpottaa julkisyksityisen rahoituksen saamista suurille yhteisyrityksille. kysynkin teiltä, mitä arviointimekanismeja teillä on niin, että arvioidaan suoraan PK-yritysten mahdollisuus osallistua ja niiden näistä ohjelmista saama, saama hyöty? Uh, since there are no more Kiitos, kun ei enää koordinaattoreita ole paikalla, niin onko muita kysymyksiä salista? Rova Griffin. Kiitos puheenjohtaja. Samanlainen näkökohta itse asiassa tästä REACHista. Biopohjainen talous, teollisuus on potentiaalisesti kovin tärkeää maaseutuyhteisöille ihan yhdistyneen kuningaskunnan pohjoisosassa kokonaan ja huomasin, että se alue siinä kartassa ei ollut mukana. Meillä on kovin innovatiivisia yliopistoja siellä ja mietin, että miten lähestytte UK pohjoisosien maatalousyhteisöjä ja kumppanuuksia meidän yliopistojemme kanssa, jotta tätä, että tämä aloite voisi kasvaa kautta kaikkien alueiden. Kiitos. Thank you very much. Now, Mr. Agnost. Sitten herra Agnost, kaksi minuuttia. Rimo. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht in die... Kiitos. Äh, Kysymykseni on samankaltainen kuin kollegan. Suuret yritykset Euroopassa toimivat nimenomaan tällä alalla, mutta paljon ja tietävät tästä ja ovat tässä mukana, mutta paljon tärkeämpää olisi, että tämä sektori äh, avautuisi myös pk-yrityksille. Ja yksi väline tässä olisi klustereiden muodostaminen yhteistyö yliopistojen kesken ja yritysten kesken, siis pk-yritykset ja yliopistot tekisivät yhteistyötä ja tätä kautta voitaisiin myös luoda työpaikkoja. Miten pitkälle tämä näkökulma ihan konkreettisesti on otettu otettu mukaan tähän projektisuunnitelmaan? Onko jo tällaisia projekteja, joissa yliopistot ja yksityiset yritykset tekevät yhteistyötä? Ja miten pitkälle nämä, näitä tällaisia ää, toimenpiteitä tuetaan horisontin kautta? Vilkunen. Kiitos. Ja sitten Rova Virkkunen. kiitos puheenjohtaja kiitos tästä esittelystä. on hienoa että näin laajasti on koottu eri puolilta eurooppaa yrityksiä suuria pieniä yrityksiä ja yliopistoja tutkimusyhteisöjä nyt yhteen tämän tärkeän biotalouden merkeissä. tällä alalla tutkimus ja tuotekehitys on todella tärkeässä roolissa ja nyt kun pyrkimyksenä on hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti maatalouden metsätalouden sivutuotteita ja toisaalta jätteitä ja hyödyntää kaikki energian ja uudelleen käytettävyyden näkökulmasta minulla ei ehkä niinkään ole kysymystä vaan huolenaihe siitä että meidän täytyisi varmistaa myös lainsäädännössä ettemme aseta esteitä sille mitä ikään kuin tuotteita voitaisiin hyödyntää biotalouden näkökulmasta koska jatkuvasti tuotekehitys tutkimus menee eteenpäin ja tulevaisuudessa ehkä pystymme tuottamaan energiaa monista sellaisista raaka aineista joita emme voi nyt kuvitellakaan. toki jos teillä on tiedossanne joitain tällaisia ikään kuin rajoittavia lainsäädäntöjä olisi hyvä kuulla niistä koska on tärkeää että tutkimus ja tuotekehitys voi mennä eteenpäin. Frau Mrs. and now... Kiitoksia, Rova Virkkunen, ja kaksi minuuttia, herra Hämär. In the presentation. Kiitoksia puheenjohtaja. Esityksessä oli yksi lause, joka eritoten kävi korvaani. Tämä hanke luo selvät puitteet pitkän aikavälin investoinneille. No kuten tiedätte, niin suurta keskustelua nyt käydään parlamentissa tällä hetkellä biopolttoaineista, Interregin maankäyttömuutoksista ja kaikista näistä kysymyksistä. Yksi asia, jota me biopoltoainebisneksessä emme ole nähneet, ovat selvät puitteet pitkäaikaiselle investoinnille. Aivan päinvastaista on nähty, jos Euroopan unionin instituutiot luovat jonkun tietyn tavoitteen, jonka pohjalta teollisuus sitten investoi valtaisia rahasummia ja sitten sitten uudelleen mietitäänkin biopolttoaineita ja siihen liittyviä tavoitteita ja sitten siihen palataan ja muutetaan sääntöjä, joka täysin sitten vie pohjan teollisuuden tekemiltä, eh, meidän vaatimuksestamme tekemiltä investoinneilta. Mietinkä, mietinkin, käykö tänään keskustelulle hankkeelle aivan samalla tavalla sääntelyepävarmuuden ja sääntelymuutosten osalta kuin mikä on jo nähty biopolttoainealalla. Kiitos herra Helmer. Oliko vielä kysymyksiä? rouva Kappel. Äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Myös minä haluaisin kiittää siitä, että tämä aloite on käynnistetty niin nopeasti. Tämä on tärkeä aloite ja me tiedämme sen kaiken. Se on erityisen tärkeää ajatellen teollisuutta ja biopohjaista teollisuutta. Te sanoitte, että ensimmäiset äh, tarjouskilpailut on jo käynnistetty ja että sitten ensi vuoden loppuun mennessä päätetään jo, ketkä tukea saavat. Minä haluaisin kysyä, millä tavalla te teette yhteistyötä kansallisvaltioiden kanssa. Esimerkiksi Itävallassa on yksi oma erillinen alansa, joka on vastuussa tästä. Teettekö te yhteistyötä näiden kansallisten tutkimuslaitosten kanssa vai millä tavalla tämä toimii? Kiitoksia, Rava Kappel. Oliko vielä kysymyksiä? en näe, joten ehdotan, että herra Ferachter nyt vastaatte kysymyksiin viiden minuutin ajan. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Yritän käydä nämä kysymykset läpi esitysjärjestyksessä. Herra Van Nisteroin huomiot, jotka liittyvät alueellisiin yrityksiin, ja erikoistumiseen. Varmaan olemme tästä samaa mieltä. Tämä on avain, aivan avainkysymys tässä aloitteessa. Ei voi saavuttaa eurooppalaista biotaloutta, jos ei ole alueellista ja paikallista biotaloutta ja päinvastoin. Yritän hyvin lyhyessä Yritin hyvin lyhyessä lausussa tämän tiivistää, mutta tässä taloudessa kaikki tässä siis biotaloudessa tuodaan teollisuus maatalouden kanssa yhteyteen, koska siellähän biotalouden raaka-aine kasvaa. On erittäin tärkeää, että saadaan tällaista synergiaa aikaiseksi. Sitten pk-yritykset. Tunnustamme, että pk-yrityksillä on avainrooli, kun ajatellaan tämän aloitteen menestystä. Aloite itse asiassa suunniteltiinkin sillä tavalla, että tehtiin useita eri välineitä siihen, joilla varmistetaan se, että pk-yritykset voivat oman asianmukaisen paikkansa siinä saada. Biopohjaisten teollisuuden alojen yhteisyrityksissä on useita pk-yrityksiä, pk-yritysjärjestöjä. Ne ovat suunnittelupöydän ympärillä, kun ohjelman suunnitelmia kehiteltiin, joten hyvin alusta lähtien ne ovat olleet mukana. PK-yritykset osallistuvat kilpailuihin myös. Meillä on sellainen sääntö, jolla varmistetaan, että tutkimus- ja innovaatioaloitteissa on eksklusiivista rahoitusta pk-yrityksille, tutkimusyrityksille ja yliopistoille kattoille. Eli suuret yritykset eivät, ole, eivät saa rahoitusta tästä välineestä. Ja tällä varmistetaan se, että PK-yrityksillä on reilu mahdollisuus saada rahoitusta tässä aloitteessa. Tietysti PK-yritykset, kuten Horisontti 2020-ohjelmassa, tulevat hyötymään siitä parlamentin asettamasta tavoitteesta, eli 20 prosentin osallistumistasoa tähän aloitteeseen joten uskomme, että on ryhdytty sellaisiin toimiin, joilla varmistetaan se, että PK-yritykset ovat mukana tässä. Ja me tietysti valvomme ehdottomasti tätä hyvin tiukasti ja ryhdymme tarvittaviin toimiin asian suhteen. Sitten Pohjois-Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen. Luulin, että tämä tapaus, sitä on hieman tulkittu liian pitkälle. Tämä, tässä oli kysymys yleisesti ottaen aloittaen UK-osallistumisesta ei esitetty millään tavalla, että pelkästään etelä, eteläinen osa yhdistyneestä kuningaskunnasta olisi mukana, joten tätä ei pitäisi tulkita mitenkään väärin nyt. Mutta tottahan toki tässä nyt on aivan todellinen huolenaihe. Osittain tähän jo viittasinkin johdannossa, niin kuin sanoin, että on erittäin tärkeää, että eri alueet ovat mukana tässä. Muuten tästä aloitteesta ei tule menestyksekäs. Ja tietysti tässä on myös mukana silloin pohjoisosa yhdistyneestä kuningaskunnasta. Seuraavaksi lainsäädännölliset esteet. Tämä on myös erittäin tärkeä asia. On ehdottoman varmaa, että ei riitä, että investoidaan, investoidaan tutkimukseen ja innovaatioon, jos ei ole riittäviä toimia, joilla helpotetaan itse markkinoiden kehittämistä, joten meidän täytyy ajatella tällaisia asioita kuin standardisointi, erilaiset sertifikointi, sertifiointijärjestelmät, julkiset hankinnat ja niin edelleen. Uskoisin, että niin komission kuin teollisuuden tahollakin ollaan hyvin, otetaan tämä selkeästi huomioon ja toimitaan aktiivisesti näiden asioiden osalta. Ne ovat olleet alusta lähtien mukana. Ja tämä johtaa minut sitten viimeiseen puheenvuoroon, joka liittyy kokemukseemme biopolttoaineiden kanssa. No, me olemme äärimmäisen tietoisia kyllä tästä. Tässä on esimerkkejä hyvä tarkoittavista aloitteista. Ja niissä on tullut ongelmia, joita ei ole ennakoitu. Me olemme tietoisia siitä, että jos me emme tähän tartu heti alusta lähtien, niin aloite menee sitten vikaan. Joten alusta lähtien me haluamme ottaa nämä huolenaiheet huomioon, sääntely ja muut markkina barometrit, jotka ovat tärkeitä tässä. Me haluamme ottaa eri sidosryhmät aivan alusta lähtien mukaan niin, että todellakin alusta lähtien nämä aloitteet lähtevät oikealle tielle ja ja hankkeesta tulee kiinnostavia. Sitten lyhyesti vielä yhteistyöstä jäsenvaltioiden kanssa – Meillä on niin kutsuttu valtioiden edustajien ryhmä. Siinä jäsenvaltiot antavat ohjeita siitä, mihin suuntaan aloitteen pitää mennä, mutta jäsenvaltiot ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa aktivistin mukana täytäntöönpanossa. tämä johtaa meidät taas alueelliselle tasolle. Ei riitä pelkkä investointi tutkimukseen ja innovaatioon, jos jäsenvaltioilla ei ole sitä aktiivista roolia teknologian saattamisessa markkinoille. Kiitos. Kiitos Rafferachtert. Kiitos, että tulitte paikalle, alustitte ja vastasitte kysymyksiin. Kiitos, herra tohtori Kyt, että olitte myöskin mukana. Tämä osa kokousta siis päättyy tähän sitten aamun toinen aihe. Horisontti 2020. Keskeiset mahdollistavat teknologiat, jotka antavat puhtia eurooppalaiselle valmistusteollisuudelle. Ja nyt kun täällä puhujakorokkeen osallistujat vaihtuvat, niin voitte valmistaa omia kysymyksiänne. Esittäisin herra Govert Kispertsin ja herra Moritz Batterin TNOsta, joka on alankomainen järjestö soveltavalle tieteelle. Vastaa Saksan Fraunhofer Gesellschaftia saksalaisille tiedoksi. Herra Gisberts, tervetuloa. you get some help. No? So, uh, <clears throat> ladies and gentlemen, this study which... Selvitystä on siis pyytänyt meidän valiokuntamme. Se koskee näitä keskeisiä mahdollistavia teknologioita. Lyhenteinä KET, ja ne ovat sitten avainasemassa kilpailukyvyn kannalta ja siltä, että Eurooppalainen valmistusteollisuus voisi uudistua. Jälleen tässä on varattu tunti 15 minuuttia tälle osuudelle. Ja nyt pyytäisin, että herra Hispers esittelee sel- selvityksen 10 minuuttia aikaa. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, it's, a, it's a great pleasure. Kiitos puheenjohtaja. Mm, ilolla esittelemme raportin tulokset. Ja kun nyt on vain 10 minuuttia, niin täytyy sitten varmaan mennä nopeasti eteenpäin. Ensin eh, alustuksen rakenne, joka noudattaa raportin rakennetta. Otan sieltä highlightsia esiin. Tausta ja tavoitteet. Muutama sana keskeisten mahdollistavan teknologian piirteistä joitakin avainlöydöksiä. Ja sitten teemme yhteenvedon ja suositukset. Tausta ja tavoitteet. Taustana on tietysti se, että Eurooppa on toipumassa suuresta kriisistä, taantumasta, tarvitaan uusia kasvun lähteitä täytyy vahvistaa ja elvyttää teollista pohjaa Euroopassa sekä kilpailukyvyn kannalta että vastata suuriin yhteiskunnan haasteisiin. Ja yksi avainhaaste siinä on johtajuus, saada aikaan johtajuutta, jolla voidaan sitten mahdollistaa teollisia teknologioita, tukea sitä. Ja on ollut kaksi korkeantasoryhmää, selonteko keskeisistä mahdollistavista teknologioista monissa hankkeissa, joissa olemme myös olleet mukana. Niitä to- ollaan toteuttamassa tällä hetkelläkin. Keskitytään kuuteen kettiin, joihin palataan kohta. EU-tukea on sekä horisontti 2020, joka on selvityksemme ydin ja muissakin ohjelmissa. Ja, ja selvityksen tarkoituksen, jota meiltä pyydettiin, on mahdollista ITRE-valiokunnan jäsenien muodostaa kantansa siitä, että miten ketsit tutkimustyötekehitys voivat antaa panoksensa siihen, että eurooppalaista poliittista kapasiteettia voidaan vahventaa, erityisesti pk huomioon ottaen. Sitten sanoisin Ketseistä jotain. Nyt ei ole aikaa käsitellä ollenkaan yksityiskohtia, paitsi että mainitsen niitä, mutta nanoteknologia, mikro- ja nanoelektroniikka, puolijohteet, fotoniikka, edisty, edistyneet materiaalit, sitten teollinen bioteknologia, josta juuri muutama minuutti sitten keskusteltiin, sitten edistyneet valmistusjärjestelmät, joihin oikeastaan kuuluu nämä edelliset viisi ja, tai yhdistää ne. Mikä sitten Ketseissä on erityistä? Siinä äh, on tietointensiivistä äh, toimintaa, joka vaatii korkealla koulutettua äh, työvoimaa. Siihen tarvitaan paljon pääomainvestointeja ja ne muodostavat perustan innovatiivisille uusille innovatiivisille tuotteille, palveluille ja hyödykkeille. Ne voivat muodostaa alustoja ikään kuin uusille teollisuuden aloille. No, tämän verran tästä. Raportti aloitettiin niin, että tarkastelemme ketsejä globaalissa asiayhteydessä ja se mitä nähdään on se, että tiedon luomisessa Euroopan johtavassa asemassa, jos sitä mitataan vaikka patenteilla ja julkaisuilla. Mutta valitettavasti ollaan perässä sitten kilpailijoiden perässä, kun tiet, puhutaan tiedon hyödyntämisestä, mikä johtuu suuressa osin tästä death, Valley of Death-ongelmasta, kulmalaakso. Tietysti massatuotannossa tiedämme, että Aasia on johdossa, ketjuspohjaisissa tuotteissa, mutta äskettäin myös Aasian kilpailijat ovat edistyneet mutta se on vähän nyt rapautumassa, koska työvoimakustannukset Aasiassa, erityisesti Kiinassa, menevät ylöspäin. Robotiikkaa kun tulee mukaan, niin sitten on vähemmän työvoimavaltaista toimintaa. Miten se sitten kehittyy tulevaisuudessa, on mielenkiintoista seurata. Onneksi Euroopalla on useita, ja mainitsen vain muutaman tässä, koska oli monia mainitsin kaikki, johtavia KETS perusteisia klustereita Grenoble, Bayern Photonics Saksassa ja sitten mielenkiintoinen ylikansallinen klusteri Bioväli, jossa on Saksa, Sveitsi, Ranskan mukana ja sitten Medikon väli, jossa on Tanska ja Ruotsi. Sitten muutama sana näistä niin kutsutuista Valley of Death kuolemanlaaksoista. Se oli käsite, joka liittyy siihen, että miten teknologiasta saadaan tuotteita. Siihen tarvitaan kolmea pilaria periaatteessa, jotta se rakennettua tuo silta laakson yli. Teknologia, tutkimus, prototyypit ja niin edelleen. Sitten tarvitaan valmistusteollisuutta, jotta teknologiasta saadaan tuotteita ja äh, tuotettua niistä arvoa on keskustelua tästä kuolemanlaaksosta käyty. Se ei ole pelkästään teknologinen asia. Itse asiassa jossakin selvityksessä tehdään ero kahdenlaisten kuolemanlaaksojen välillä. Toinen teknologinen ja sitten sellainen, joka liittyy kaupallistamiseen, innovaatioihin ja liiketoimintamalleihin. Molemmat alat itse asiassa tarvitsevat huomiotamme Tässä on kyse konseptista, joka liittyy teknologian valmiustasoon. Kyse on siis arvoketjusta, perustutkimuksesta, sovellettuihin tuotteisiin, prototyyppeihin, testaukseen, tuotekehitykseen ja valmistukseen. Komissio käyttää skaalaa teknologian valmiustasolle. Siellä on yhdeksän tasoa kuvan alaosassa, ja mikä on tärkeää siinä mainita, on, että miten se on tässä hahmotettu, niin nämä TRR, kuten nimi sanoo, niin missä on paljolti kyse siitä, että eteenpäin vievänä voimana on teknologia, mutta tarvitaan myös innovaatioita, organisaatioita, sosiaalisia innovaatioita ja uusia liiketoimintamalleja, jotta tästä voidaan hyötyä. Nyt täytyy varmaan nopeuttaa. Mitä tarvitaan tehokkaaseen CAT-strategiaan? Jel Katina Kanditinalta tämä on kuva. Monia pilareita oikeasti tarvitaan välineiden sopeuttamista, tarvitaan EUn ja kansallisen politiikan koordinoimista, tarvitaan hallinnointia, jotka ottavat nämä asiat huomioon, ja sitten kauppavälineitä, jotta voidaan taata yhtäläiset toimintalosuhteet. Sitten seuraava kuva. Selvityksen ydin. Mitä se tarkoittaa horisontti 2020 ja tarkastelemme myös muita EU-toimia ja välineitä. Ensimmäinen pointti. KETS on olennainen osa horisonttia 2020 30 miljardia euroa ja määrärahoja prioriteettina on pilottilinjat, jotta prototyypit voidaan muuttaa ensimmäiseksi asteeksi massatuotantoa, alhaisen asteen massatuotantoa. Tällä hoidetaan juuri tätä kuulemalaks ongelmaa. Mutta pilottilinjat ja kaupallistamistoimet ovat asioita, joihin liittyy nämä TRL, teknologian valmiustasot. Ne voivat olla ristiriidassa valtionapusääntöjen kanssa. Kun puhutaan teknologiasta ja tutkimusta, se ei ole ongelma, mutta sitten kun tullaan lähemmäksi valmistusta, niin se on ongelma, ja se on ongelma, jotka on käsittelyssä, ja siihen täytyy kiinnittää huomiota. Korkeammat TRL-tasot, teknologian valmiustasot, vaativat teollisuuden vahvaa osallistumista ja, ja sitten sen täytyy välttää markkinavääristymiä valtion tuen osalta. Täytyy olla infrastruktuuria käytössä pk yritykselle koska pk-yritykset voivat rahoittaa sitä itse. Yhteisiä tutkimusfasiliteetteja, kutsumme sitä multi-user facilities käsitteellä. Tietysti, että missä määrin sitten teollisuus voi olla johtoasemassa, teollisuus on lähellä markkinoita tietysti, ja ketsit vaativat huomiota sekä pitkän aikavälin fundamentaaliseen perustutkimuksen innovointiin ja tuotteiden saamiseen markkinoille. Tämä aloite on siis käsittelyssä myös. Sitten pilari 1, huipputason tiede 13 miljardia, ERSK, FED ja niin edelleen, kakkonen, teollinen johtoasema 17 miljardia, mukaan lukien riskirahoitusinnovaatiot PK-yrityksissä, sitten yhteiskunnan haasteet, ei mitään nimettyä määrärahaa, mutta KETS-perusteisille innovaatioille tukee Horisontti 2020 kumppanuudet, siellä on määrärahaa. Ja sitten muut Horisontti 2020 toimet, kuten EIT, Kiksi ja Eureka, siellä on huomattavaa kiinnostusta ketseihin. Mutta on tietysti Horisontti 2020 lisäksi muutakin kohesiopolitiikka ja älykkäät erikoistumistrategiat voivat itse asiassa tukea ketsien käyttöönottoa. Tämä on myös konsepti, joka tunnetaan äh, rahoituksen järjestämisenä, joka liittyy horisontti 20. Ja rakennerahastot esimerkiksi voidaan varmistaa, että itse asiassa koko arvoketju voidaan kattaa. Tässä on esimerkki, miten rahoitusjärjestelmät voidaan yhdistää. Ja avainpointti tässä on se, että kun horisontti 2020 yhdistetään ja rakennerahastot yhteiseen hankkeeseen, niin sitten tuplarahoitus samanlaisiin toimiin vältetään. Tämän nyt aikataulusyistä hyppään yli. Tärkeää on se, Siis teemme johtopäätöksen raportissamme siltä osin, että mitä Gets tarkoittaa pätevyyden kehittämiselle, työllisyydelle. Siinä otetaan käyttöön uusia teknologioita, arvoketjun arvo paranee, KETSiin perustuvat teollisuuden alat tarjoavat merkittävästi työpaikkoja, vaikkakin suora vaikutus on rajoittunut, mutta on paljon tutkimusta, tuotekehitystä, tuotesuunnittelua ja niin edelleen ja myynnin jälkeisiä palveluja, niin sanotut after sale-palvelut. Ketsin käyttö vaatii sitä, että uusiin ammattipätevyyksiin kiinnitetään kovasti huomiota. Onko meillä sitten vajetta ketsiin liittyvissä pätevyyksissä? Onko laadullisessa mielessä ihmisiä, joilla on oikeat ammattitaidot? Ehkä siinä kyllä. Sitten vielä kaksi diakuvaa. Nykyinen konsepti keskittyy paljon teknologiaan, kuusi teknologiaa. Ja tässä nyt tarvitaan jonkun verran joustavuutta kun näitä teknologioita valitaan, kun ne kehittyvät kovin nopeasti. Esimerkiksi ohjelmistot ovat sellainen yksilöity puuttuva teknologia. Sitten teknologioita pitäisi paremmin yhdistää suurten haasteiden kohtaamisen Pekoyritysten osallistuminen on olennaista, jotta politiikkatavoitteet voidaan äh, teollisuudessa, teollisuuden johtajuudessa toteuttaa sitten Monien käyttäjien infrastruktuuri mainittiin, yhdistetty rahoitus on tärkeä avainväline, mutta siinä on niitä ongelmia, jotka täytyy ratkaista. Ja sitten tehokasketsien käyttö vaatii enemmänkin kuin teknologiaa, tarvitaan ammattitaitoja, liiketoimintamalleja, palveluja ja niin edelleen. Viimeinen kuva Horisontti 2020 ja rakennerahastojen yhdistäminen on olennaista, jotta saadaan tätä kriittistä massaa aikaan, jotta voidaan äh, käyttää rahaa koko arvoketjun laajuudelta, mutta sitten Horisontti 2020 keskittyy huippuosaamiseen ja rakennerahastot keskittyvät alueisiin, jotka ovat jollain tavalla alikehittyneitä ja niiden täytyy kuraa eroa kiinni. Integroitu lähestymistapa, joka ottaa koko alvoketjun, sitä tarvitaan, mutta tässä voi olla ristiriidassa valtionapusääntöjen kanssa. Ja sitten lopuksi suora työllistyminen ketsien kautta on rajoittanut, mutta merkittävää työllisyyttä saadaan sitten aikaan ylävirtaan ja alavirtaan liittyviin palveluihin. Ja suuria investointeja tarvitaan sitten huippuosaamiseen kehittämiseen tältä, tältä osin. Kiitoksia, herra Geisbers. I have a close look at this really very, very interesting and telling document. I think this is an outstanding description of the subject. Now, we get to the uh, coordinators. Uh, we have again Mr. Van Nistelrooy. Koordinaattorit saavat puheenvuoron. Herra Van Nistelrooy on täällä jälleen, joka on tätä hanketta hoitanut jo pitkään. The go talk about the bio- Kiitos. Puhumme juuri uh, biopohjaisista teollisuuden aloista näiden kahden asian välillä on hyvä suhde. Ensinnäkin olen hyvin ylpeä tällaisista valinnoista, mutta tässä on kuitenkin kysymys siitä, että mitä tässä taustalla on. Me sijoitamme 20 miljardia, niin kuin me teimme aikaisemminkin, tehdään hyvää teknologiaa ja sitten myydään se Aasiaan. Mutta tästä tässä kirjassa ei sanota mitään. Jatkammeko me tällä tavalla, että investoimme paljon rahaa stimuloimme ihmisiä ja sitten he saavat myydä sen. Tämä on vakava asia, koska jos ajatellaan esimerkiksi suuria yrityksiä, vaikkapa Alankomaissa, Samsung ja muut äh, aasialaiset äh, tai amerikkalaiset yritykset joutuvat äh, tulemaan Eurooppaan sen vuoksi, että meillä tapahtuu asioita nyt Euroopassa. Eli jos me emme suojele meidän osaamistamme hyvin, mitä tapahtuu? Tästä ei ole lainkaan mitään tässä kirjasessa. Toinen liittyy valtion apuun. Horisont 2020 ohjelmassa äh, pilottivaihe on ohi. Me voimme mennä pidemmälle, ihan niin kuin USA jo menee huomattavasti pidemmälle pilottiohjelmissaan kuin mitä me edes kykenemme menemään. Kertokaa meille, voimmeko me mennä pidemmälle ilman, että meitä rangaistaan jälkeenpäin. Kolmanneksi olen iloinen, että mainitsitte suhteen rakennerahastoihin. Tämä on tärkeää. Nyt on käytetty 20 prosenttia ja me olemme uudistaneet aluepolitiikkaa EU 20, 20 ohjelmassa. Ensimmäinen prioriteetti on osaaminen ja innovaatio, osaamisinfrastruktuuri, ihmisten kouluttaminen, tutkimus. Sanoitte ihan oikein sen, Ja puhuitte siitä, että nyt on kaikille osallistujille tehty tällainen äh, ohje sekä keteissä, yliopistoissa että yrityksissä siitä, kuinka näitä rahoja käytetään, koska niitä ei voida täysin sekoittaa, koska kaikilla on erilaiset äh, säännöt, mutta äh, on tärkeää, että niitä käytetään. Tänä päivänä on suuri konferenssi Brysselissä ketseistä. Joten siis ihmiset ovat tästä äh, kiinnostuneita. Eli kaksi kysymystä. No, kiitos Rafan Nistelrooy ja sitten Rova Kreel. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin palata vielä tähän yhteyteen Horizon 28 ja kohesiopolitiikan välillä. On totta, että Horizon 2020 osaamisen ja pätevyyden edistämiseksi ja sitten taas kohesiopolitiikassa on alueiden kehittämisestä kysymys. Ja kun katson sitten kuinka paljon budjetti on kohesiopolitiikassa ja kuitenkin tutkimus ja koulutus on yksi pääprioriteeteista kohesiorahastoissa. Ja minä tulen alueelta, joka on ollut yksi näitä alikehittyneitä, nimittäin Saksen. Me olemme käynnistäneet esimerkiksi tällaisten majakoiden kehittämisen. Ja se on tällaista erityisosaamista. Eli voidaanko Horizon 2020 liittää rakennepolitiikkaan vahvemmin? Onko se tarpeeksi vahvaa ja mitä mahdollisuuksia meillä on näillä kahdella ohjelmalla viedä näitä asioita yhdessä rinnakkain eteenpäin? Me puhumme välillä älykkäästä politiikasta, mutta emme kuitenkaan itse harjoita sitä tai luomme edellytyksiä tietyille asioille, mutta emme kuitenkaan johdonmukaisesti hyödynnä niitä. Ehkä te voisitte hieman intensiivisemmin käsitellä tätä näkökulmaa. Kiitoksia herra Tamburano. domanda Kiitoksia. Minulla on ihan vain yksi kysymys, joka liittyy näiden mahdollistavien teknologioiden käyttöön. Voiko kolme tätä pitää kettinä? Ja käytetäänkö nämä raho, näitä varoja tämän sektorin kehittämiseen? Oh, Mrs. Griffin. Kiitos ja sitten Rova Griffin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kommentti ja kysymys, jos sallitte. Kommentti on se, että horisontti 20 määrärahojen maksu viivästyksillä voi olla erittäin huono vaikutus, eritoten pk-yrityksiä. Meidän täytyy tähän puuttua. Palatakseni siihen, mitä kollegakin tuossa totesi, horisontti 20-20 rakennerahastojen toiminnan yhdistämisestä. Te mainitsitte Manchesterin, joka on oma alueeni, mutta haluaisin että ihmiset eri alueilla voisivat saada loistavia työpaikkoja. Nuorten pitää saada näillä teollisuuden aloilla tulevaisuudessa hyviä työpaikkoja. Meidän täytyy toimia fiksusti tässä. Kysymys onkin se, että miten tässä nyt toimitaan sen varmistamiseksi, että teollisuuspolitiikka ja rakennerahastot tässä todella toimivat yhdessä niin, että voidaan näillä teollisuuden aloilla taata nuorille erinomaisia työpaikkoja tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Griffin. Any... Kiitoksia, rouva Griffin. Oliko vielä lisäkysymyksiä? Hyvät naiset ja herrat. En näe puheenvuoropyyntöjä, joten ehdottaisin, että herra Kaisberg tai ja tai herra Butter vastaavat. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä otan tämän ensimmäisen kysymyksen suuret investoinnit ja menneetämmekö kilpailuedun Aasian suuntaan, niin kuin menneisyydessäkin. Ja pitääkö meidän ja millä tavalla meidän täytyy suojella innovaatioitamme ja osaamistamme? Kun tarkastellaan, tietysti patentit ovat tällainen perinteinen väline tämän hoitamiseksi, mutta tutkimuksestamme huomasimme, että itse asiassa me nopeutamme innovaation tahtia ja ajatus arvoketjusta ja näiden eri teknologioiden yhdistämisestä eri tasoilla ta- tehokkaalla tavalla, jota se, että me itse asiassa liikumme paljon nopeammin perustutkimuksessa ja perusteollisuuden kehityksessä kohti prototyyppejä ja tuotantoa. Ja tämä on avainväline sen varmistamiseksi, että me pysymme etu rintamassa. Olemme siellä ja pysymme siellä, koska kansainvälinen kilpailu se tulee varmasti kasvamaan, jotta pysymme todellakin etunenässä tässä kehityksessä. Meidän täytyy oppia myös muiden alueiden kehityksestä. Millä tavalla voidaan innovoida nopeammin, millä tavalla voi nopeammin teknologiat sitten siirtää tuotteiksi nopeammin. Tietysti hyvä järjestelmä myös tulevaisuudessa pitkällä aikavälillä tulee olemaan paras takuu sille, että Eurooppa pysyy etunenässä myös tulevaisuudessa. Ja kollega vastaa seuraavaan kysymykseen. Say something about the first question. Ensimmäisestä kysymyksestä sanoisin jotain, koska on paljon keskusteltu tästä asiasta. Käytetty paljon rahaa tutkimukseen ja sitten tulo, tutkimuksen tulokset menevät muille maailman alueille. Mutta on asioita, kuten tämä niin sanottu spillover – Eli jos nyt sitten tutkimuslaitos perustetaan Euroopassa, niin sillä on vaikutuksia, spillover-vaikutuksia paikallisille alueille tutkimuksia tuotekehyksen vuoksi, ja se voi sitten myös saada aikaan uutta liiketoimintaa alueella, mutta se täytyy varmistaa, että ne tapahtuu. Mikä siinä on tärkeää on, että tutkimus ja tuotekehitys on globaalia toimintaa nykyään. Ei voida sanoa, että tarvitaan tutkimusta ja että Euroopassa tehty tutkimus vain hyödyttäisi Eurooppaa ja sitten vaaditaan, että se on vain Euroopassa, koska jos niin tehdään, niin sitten menetetään yhteys muihin alueisiin. Ja se on tärkeä kysymys. Mutta yksi löydys raportissamme on myös se, että täytyy varmistaa, että jos tarkastellaan arvoketjua, niin täytyy varmistaa, että on paljon kapasiteettia Euroopassa, jotta voidaan käyttää hyväksi tutkimusta. Sitten saadaan paljon rahoitusta, kuten SML saa rahoitusta Samsungilta, Inteliltä. Sitten voidaan myös jakaa rahoituksen tuloksia ja tutkimuksen tuloksia paikallisille eurooppalaisille alueille, ja se on olennaista, jotta voidaan varmistaa, että hyödyt tulevat myös Eurooppaan. Ja sitten toinen kysymys. Tämä niin kutsuttu Flow 2-tuotanto Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa on paljon tällaista toimintaa, mutta erityisesti Aasiassa kun yritetään saada tutkimuksesta enemmän irti. Mutta se, mikä täytyy nyt todeta, oli tällainen Multicats-pilottilinjahanke. Siinä tehtiin kattava arviointi Yhdysvalloista. Ja mitä siellä nyt näkee, niin liittovaltiotasolla tämä varsinainen tuki siis äh, sille tasolle, teknologian valmiustasoa, jossa on prototyyppejä. Se on liittovaltiotasolla rajoitettua. Osavaltiotasolla on eri asia. Osavaltiotasolla nähdään, että siellä hallitukset tukevat esimerkiksi Fujia, jotta Fujin valmistuslaitos saadaan siihen osavaltioon. Mutta se on enemmän taloudellista kehitystä, se ei ole tutkimusta ja tuotekehitystä. Sitä mekin teemme Euroopassa. Se on paljon monimutkaisempi juttu. Ja mielestäni ERDFn yhdistelmä horisontti 2020 kanssa voi saman mekanismin mahdollistaa. Eli rakennerahastot ja horisontti 2020. Otanko sitten neljä viimeistä kysymystä tutkimuksesta ja tuotekehityksestä. Onko 3D-painotus KET, KETS-teknologia Kyllä on, se on monimutkainen teknologia. Se liittyy sekä valmistusteollisuuteen että mikronanoelektroniikkaan. Siinä tarvitaan korkeasti koulutettua työvoimaa. Se on päävoimaintensiivistä, eli kaikki kriteerit kyllä ketsille täyttyvät. Thank you very much. Uh, ladies and gentlemen, since... Niin, vielä nämä kaksi muuta kysymystä. Um, the, the, the question on whether the, uh... Kysymys siitä, onko tämä linkki horisontti 2020 ja kohesiorahastojen välillä riittävän vahva tosiasiallisesti ja onko jo riittävästi käytetty mahdollista synergiaa hyödyksi? Vastaus on tässä varmastikin, että ei vielä olemme tuoneet esille joitakin tähän liittyviä ongelmia, joihin nyt Horisontti 2020 keskittyy rakenne ja kohesiorahastolla on erilaisia horisontteja usein. Tässä ei ole aina välttämättä hirveän helppo näitä logikoja yhdistää eri ohjelmien välillä. Ja jos tämä koko tähän innovaatioketjuun vielä liitetään perustutkimuksesta tuotantoon asti. Rakennerahastojen mukanaolo tuotannon tukemiseksi tällaisen älyerikoistumisen kautta. Tämä on täysin keskeistä tässä, mutta tämä on myös yksi tärkeimmistä ongelmista. Välttämätöntä on nyt kehittää jonkin sortin tällaisia kenttälaboratorioita, kokeiluja, malleja, joiden avulla voidaan oppia näiden kahden eri ohjelman yhdistämisestä niin, että varmistetaan se, että horisontti 2020 todella edistää loistavaa tutkimusta ja innovaatiota ja että rakennerahasto todella auttavat, tarttuvat tähän asiaan ja vievät koko ohjelmaa kohti tuotantovaihetta. Tässä on vielä paljon tehtävää jäljellä. Viimeinen kysymyksenne sitten. No, voimme olla vain yhtä mieltä tästä. Haasteena tässä jälleen öö, tässä täytyy olla erittäin hyvä linkki jälleen rakennerahastojen ja horisontti 20-20 välillä. Me tarvitsemme eh, ketsejä varten osaamista, päteviä työntekijöitä, ei pelkästään insinöörejä ja muita vastaavia, vaan korkeasti koulutettua työvoimaa, ihmisiä, jotka pystyvät esimerkiksi huoltamaan robotteja ja työskentelemään säätö laitteiden kanssa. Me tarvitsemme merkittävää osaamisen kasvattamista, ei pelkästään yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasolla, vaan myöskin alemmilla opistotasoilla ja niiden ihmisten keskuudessa, jotka työskentelevät esimerkiksi tehtaissa. Ja on todella keskeistä investoida eri koulutuksen tasoille niin, että voidaan edistää ketsien kehittymistä. Tämä on ihan perustavanlaatuinen ehto. Ajatellen esimerkiksi Euroopan väestön ikääntymistä ja tulevien vuosien eläkkeelle siirtyvien määrää. Meidän täytyy todellakin investoida merkittävästi lisää osaamisen kasvattamiseen. Kiitos. Koska puhujat ovat noudattaneet puheaikoja niin hyvin ja ehkä Nyt voidaan esittää lisäkysymyksiä senior Senike vielä kerran. Toisen kierroksen kysymys ja sitten vielä fannista Roy. Eh, es verdad que duda cabe que... Kiitoksia. Eh, fotoniikka, nanoteknologia, bioteknologia, nämä ovat todellakin näitä ketsejä, eh, tärkeimpiä mahdollistavia teknologioita, mutta on totta myös, että kaikista tun- tuottavimman ketsin jo tunnemme, eli inhimillinen pääoma. Minä vielä vuosi sitten olin täysin työllistetty tiedemies ja tiedän, että kaikista tärkein osa innovaatiota ja tiedemaailmaa ovat henkilöt, ihmiset. Tässä mielessä haluaisin kysyä, mihin toimiin on ryhdytty, jotta voitaisiin todella pitää kiinni tutkijoistamme. Useinhan tutkijoiden urat ovat hyvin epävarmoja, työolosuhteet ovat hyvin epävarmoja ja perhe ja työ, ö, taloudelliset vaikutukset tällä ovat äärimmäisen suuret ja kestämättömät. Missä Hannes Kiitoksia. Sitten herra Van Lisäkysymys siitä, kun me panostamme tutkimukseen, mitä me saamme siitä. Te sanoitte, että työskentelemme globaalissa kontekstissa ja tieto virtaa ja niin edelleen. Mutta jos katsotaan, että me emme enää esimerkiksi tee akkuja Euroopassa – Tämä, nämä yksityiskohtaiset asiat eivät ehkä kuulu teidän tutkimukseen, mutta jos tehdään teollisuuspolitiikkaa, niin pitäisihän meidän jollain tavalla suojella tätä osaamista ja tietämistä. Jos yritykset saavat myydä kaiken ulos, ihmisten määrä vähenee Kyllä meillä nyt pitäisi olla jotain politiikkaa, jolla me teemme politiikkaa. Me ehkä annamme liian helposti tietoa käsistämme. Tästä on hyviä esimerkkejä. Olen hieman huolissani. of your study, but anyway, I give. Tämä ei nyt välttämättä kuulunut teidän tutkimukseen, mutta kommentti vain. More persons on... Kaksi vielä puheenvuoropyyntölistalla ja sitten puheenvuoropyyntölistä kiinni. Rova Kappelle. Kiitos puheenjohtaja. Te puhuitte siitä, miten tärkeätä innovaatiot ovat ja myös päätökseen vieminen, loppuvieminen näissä keteissä. Tämä on erittäin tärkeää ja te puhuitte myös tästä kuolemanlaaksosta. Mutta se, mitä minusta tästä puuttui, oli vielä kolmas ala, nimittäin markkinoille tuominen. Ja tässä meillä on ongelma Euroopassa. Täällä sanottiin, että meillä on paljon tietämistä, meillä on paljon tutkimusmahdollisuuksia ja välineitä tukea sitä, mutta meillä on hyvin vähän äh, välineitä tuoda tätä tietoa markkinoille. Ehkä meiltä puuttuu nämä välineet. Äh, nämä kehitetyt äh, tuotteet, viedä niitä markkinoille. Euroopassa kehitellään ää, äh, tuotteita, mutta niitä ei saada markkinoille, koska meiltä puuttuu välineet siihen. Eli onko välineitä, varoja, joilla tällaisen teknologian markkinoimista voitaisiin edistää? Mrs. Kodichka. Kiitos ja sitten rouva Kodichka. Kiitos puheenjohtaja. Niin halusin sanoa, että en ole samaa mieltä sen väitteen kanssa, joka raportissa on, joka nyt meille esiteltiin, jossa johtopäätöstä joukolla, joukossa sivulla 67 puhutaan siitä, että jos rakennevaroista ja horisontti 22 tuetaan vähemmän kehittyneitä alueita, niin sitten varoja ei ehkä riitä tieteen huippuosaamiseen, tukemiseen jo kehittyneillä alueilla. Näyttää, että tämä johtopäätös menee vähän liian pitkälle, koska minun mielestäni suurin mahdollisuus tieteen kehittymiselle on niillä alueilla, jotka tähän asti erityisesti uusissa jäsenvaltioissa ovat investoineet laboratorioinfrastruktuuriin. Ja edellisellä rahoituskaudella Puolassa esimerkiksi panostettiin siihen, että suuressa määrin annettaisiin varoja ihan uudenaikaisimmille laboratorioille ja uudenaikaisimpiin laitteisiin. Usein nämä laboratoriot ovat nyt sitten Puolassa jopa nykyaikaisempia kuin Ranskassa ja Saksassa. Ja kun nämä laboratoriot nyt on, ja jos nyt hyödynnetään sitä, mikä mielestäni on avainasemassa, eli tieteellinen yhteistyö kaikkien, kaikkien maiden kanssa, erityisesti näiden kets teknologioiden osalta, niin sillä tavoin nämä vähemmän kehittyneet alueet voivat kehittyä tieteellisesti paljon nopeammin kun ne äh, erikoistuvat älykkäästi ja tämä voi tapahtua nopeammin kuin näillä hyvin kehittyneillä alueilla. Ja näitä erikoistumista voidaan viedä hyvin nopeasti eteenpäin. Kiitos ja viimeinen kysymys herra Solinjo. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, täällä tärkeä kysymys, joka on esitetty, liittyy siihen, millä tavalla me onnistumme pitämään kiin Euroopan unionin alueella merkittävästä osasta arvoketjua, joka luodaan näillä teknologioilla. Tämä kysymys on erittäin tärkeä. Minun mielestäni tässä on kaksi toimintalinjaa, jotka ovat tärkeitä. Eli nämä yhteisyritykset ensinnäkin. Meidän täytyy selkeästi panostaa neljän tai viiden globaalin ö, yhteisyrityksen klusterin luomiseksi, jossa Eurooppa on johdossa. Ja näiden, näitä teknologioita täytyy johtaa näiden klustereiden, jotka luovat globaalisti lisäarvoa ja jotka eivät siirry Aasian suuntaan, niin ettei menetä täällä vaurautta ja työvoimaa. Sitten toinen kysymys on kenties aika portugalilainen, mutta kenties se liittyy myös muihin Meillä on paljon ongelmia patenttien hallinnon kanssa. Usein nämä patentit luodaan julkisella rahoituksella tai julkis yksityisellä rahoituksella, mutta hyvin nopeasti niitä sitten myydään ja ne menetetään. On tämän vuoksi erittäin tärkeää luoda julkisia valtion rahastoja patentteja varten niin, että kehitetyt patentit – jotka on julkisella rahoituksella kehitetty, voitaisiin, niitä voitaisiin hallinnoida myös julkisen raho, rahoituksen rahastolla niin, että voitaisiin suojella tätä kriittistä massaa ja sitä kehitystä, jota olemme edistäneet. Okay, thank you very much. And now Kiitoksia kovasti ja nyt herrat Kaisvers ja Butter. Kiitos puheenjohtaja. Yritän vastata tähän ensimmäiseen kysymykseen, joka tavallaan jatkaa näistä aikaisemmista kysymyksistä liittyen eh, inhimilliseen voimavaroihin kaikkein tärkeimpänä eh, tavallaan varana. Totta, ihmiset eh, ovat kaikkein tärkein tekijä tässä, millä tavalla me pidämme meidän tutkijamme täällä Euroopassa. Tässä meillä on paljon eroavaisuuksia maiden kesken Euroopassa, koska on koko joukko maita, jossa on hyvin päteviä ihmisiä, joiden on todella vaikea saada töitä ja, ja päästä näihin johtaviin teollisuuslaitoksiin töihin. Ja sitten on taas maita, jotka joutuvat palkkaamaan insinöörejä Kiinasta ja Intiasta. Jos katsotaan esimerkiksi teknisiä yliopistoja, jossa suurin osa opiskelijoista tulevat Aasiasta. Tämä on muuttumassa. En tiedä kautta Euroopanko, mutta tässä on kuitenkin nähtävissä lupaavia merkkejä esimerkiksi Alankomaissa ja muissakin maissa on nähtävissä, että kriisin käynnistymisen jälkeen eh, ihmiset ovat paljon kiinnostuneempia esimerkiksi eh, insinöörikoulutuksesta ja matemaattisista tieteistä, koska sitä kautta on hyvä mahdollisuus eh, saada töitä, hyviä töitä. Ja sen vuoksi jotkut yliopistot ovat joutuneet myös rajaamaan opiskelijoiden määrää. Eli tässä on nyt toivekkaita merkkejä nähtävissä. Mutta on maita myös, missä tilanne on hyvin hankala. Ja Euroopan tasolla voitaisiin tehdä paljon, jotta pätevät ihmiset löytäisivät työpaikan esimerkiksi niistä maista, jos, hyvin kouluttuja ihmisiä niistä maista, joissa on paljon nuorisokoulutettua. Yes, that's uh, the, the continue. Niin, katson tässä Van Nistelrooylta ja tuli jatkokysymys. Globalisaatiostahan se oli. Ja miten investoidaan Eurooppaan tutkimuksessa ja tuotekehityksessä ja miten sitten se vuotaa muualle maailmaan. Suuret yhtiöt ovat avainasemassa. Ne ovat, niin, ovat tärkeitä napoja niin sanokseni Euroopalle. Mutta ei työpaikkojen kasvun kannalta. Jos, jos tarkastellaan uusia yhtiöitä, suuret yhtiöt palkkaavat yhä vähemmän automaation vuoksi. Sen vuoksi, että on muita tapoja säästää kustannuksissa myös. Ne investoivat paljon tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Ja mikä siinä jälleen on olennaista, ne voidaan nähdä suurena mahdollistajana tähän ylävirran toimintaan suhteen. Myöskin sitten tämän niin sanotun downstream puoleen täytyy kehittää huomiota pk-yrityksiä, jotta työpaikkoja voidaan luoda. Se on olennaista. Ja niin sitten jos, siis se on tärkeää, että on suuria yhtiöitä, jotka kehittävät ketsiä, koska jos se tehdään niin, että on paljon suuri verkosto tällä niin kutsutulla downstream-puolella pk-yrityksiä, niin sitten voidaan päästä luomaan myös työpaikkoja. Hyvä esimerkki tästä on Finion, joka valmistaa ää, sähkötuotannon elektroniikkaa. Siellä on sitten täällä downstream-suunnassa pieniä yhtiöitä, jotka käyttävät heidän sirujaan. Ja siellä on tällainen innovaatioekosysteemi syntymässä, joka kattaa koko arvoketjun. Eli ratkaisu mielestäni ei ole kieltää tutkimuksen tuotekehityksen vuotamista muille alueille. Täytyy olla aloitteellisempi, jotta varmistetaan, että myös Suurilla yhtiöillä on verkosto PK-yrityksiä niin kutsutussa downstream-suunnassa ja myöskin upstream-suunnassa niiden ympärillä, koska ne ovat tärkeitä suurille yrityksille. Se sitten saa ne pysymään Euroopassa. Ehkäpä tässä vähän enemmän näkemystä. Thank you very much. Kiitos. One more questions. Um, there was one, the, the, the question from... Uh, I've got another one also. Uh, sorry. The, the question... Kiitos. Sitten täällä esitettiin kysymys siitä, mikä on horisontti 2020 ja rakennerahastojen välinen yhteys ja hyötyvätkö jotkut alueet itse asiassa näistä täydentävyyksistä? Puola annettiin esimerkkinä, siellä rahastoja on käytetty tämän kapasiteetin lisäämiseen. Ja tämä on juuri sellainen esimerkki toiminnasta, mitä tarvitaan. niin, että alueelle voidaan rakentaa teknologista osaamista. Ja tällaiset alueet ovat sitten sellaisessa tilanteessa, että ne voivat tarttua tähän, tähän asiaan ja käyttää tätä uutta osaamispohjaansa uuden, uuteen teollistumiseen ja tuotantoteollisuuteen. Teollisuuteen. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa uudet alueet voivat johtaa ja kehittyä nopeammin kuin jotkut kenties näistä vakiintuneemmista vanhoista alueista. Jokainen alue on tietysti erilainen. Kenties tulee uusia alueita, joilla on vahvaa kapasiteettia, vahvaa osaamista, sitten uusia alueita, joilla sitä ei ole, vanhoja klusterirakenteita, joilla on muutosongelmia ja niin edelleen. Horisontti 2020 ja rakennerahastoissa on erilainen pohjalogiikka. Tämä on aivan totta, mutta pitää tarkastella näitä eri alueita ja miettiä, millä tavalla voidaan täydentää näitä kahta erityyppistä ohjelmaa niin, ajatellen jokainen alue tarvitsee erilaisen strategian ja ytimenä tässä älykkään asian erikoistumisen strategiassa on se, että kehitetään omia vahvuuksia. If that is important, with pilot production... Täällä oli kysymys myös markkinoinnista, joka on tärkeää. Kun on kysymys näistä pilottisuunnitelmista, niin marketointi on tärkeää. Se, mitä me näemme, niin yksi suurimmista esteistä saada tuotteet markkinoille on nimenomaan markkinointi. Meillä oli pieni äh, virhe tässä esittelyssä, nimittäin tässä on yhdistelmä teknisistä prosesseista ja tuotteista, mutta myös organisatorisista muutoksista ja markkinoiden kehittymisestä, eli markkinoiden luomisesta. Ja mm, tähän on kiinnitetty liian vähän äh, huomiota Horizon 2020 ohjelmassa, kun tuetaan yrityksiä mm, markkinointiaspekti brittien näkökulmasta, joten olen samaa mieltä tästä. Kiitos nyt kovasti näistä kaikista selityksistä. Kirjoitin, kertoisin myös, että eilen illalla oli koordinaattoreiden kokous ja he tekivät seuraavat päätökset. Yksi on se, että seuraavat ei-lakia säätävät mietinnöt jaettiin. Ensimmäinen resurssitehokkuudesta, vihreiltä, että mennään tällaiseen kiertotalouteen. Sitten kuelta taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhtenäisyyden tukeminen unionissa. Sitten oliko muita asioita lopuksi ei näytä olevan, joten seuraava kokous 17. marraskuuta kello 15. 18.30 Brysselissä. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos.